esittelyt. Ja ensimmäisenä meillä on edustaja Areenan mietintö Köyhyys, sukupuolinäkökulma. Teillä on neljä minuuttia aikaa, olkaa hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puhemies. Nämä kaksi keskustelua liittyvät aiheisiin, jotka ovat lähellä toisiaan. Eli nyt puhuttiin energiaköyhyydestä ja tässä nyt on kyse köyhyydestä sukupuolinäkökulmasta, eli mikään naisten tilanne, kun ajatellaan köyhyyttä Euroopassa. Ikävä kyllä, yli 64 miljoonaa ihmistä elää Euroopassa köyhyydestä, ja 48 prosenttia naisista ei pysty hoitamaan yllättäviä kuluja. Hehän ovat kaikkein haavoittuvaisin ryhmä, ja yksinhuoltaja perheet Eli naisethan useammin ovat yksinhuoltajia kuin miehet, ja heilläkin on suurempi köyhyysriski ja sosiaalisen syrjäytymisen riski. Ja tämä johtaa sitten köyhyyden noidan kehään, kun näitä lähdetään lapsiaan ja perheitään. 27 prosenttia Euroopan lapsista elää köyhyysriskissä, ja se on 22 miljoonaa lasta tällä hetkellä. Myöskin on nähty, että säästötoimet jotka usein ovat täysin sokeita toimia, ja ne ovat pahentaneet eriarvoisuutta ja köyhyysriskiä naisten ja lasten osalta. Palkkakuilu on edelleen olemassa, ja meillä on edelleen köyhiä työntekijöitä, epävarmoja työsuhteita, ja myöskin on kuilu, kun ajatellaan eläkkeitä. Se on 39 prosenttia tämä ero eläkkeiden osalta, ja Tämä johtaa myöskin köyhyysriskiin ikääntyneiden naisten osalta. 2020 strategiassa halutaan vähentää 20 miljoonalla ihmisten määrä, jotka ovat köyhyysriskissä, ja tästä tavoitteesta ollaan vielä kaukana. Meidän täytyy nyt murtaa tämä köyhyyden noidankehä, joka koskee 127 miljoonaa ihmistä Euroopassa, 22 miljoonaa euroa e, lasta Euroopassa, ja tämä ongelma koskettaa naisia enemmän kuin miehiä. Olemme tehneet erinäisiä suosituksia, jotta tämä köyhyyden kehä voidaan murtaa. Ensimmäinen suositus on se, että taataan julkiset laadukkaat palvelut ja koulutukseen, terveydenhuoltoon ja oikeudellisiin palveluihin. Ja on todettu, että kun julkiset palvelut ovat laadukkaita ja että niihin voidaan turvautua, niin silloin on enemmän tehokkuutta ja vauraus jakautuu paremmin. Ja tällä tavalla voidaan torjua köyhyyttä. Ja toinen suositus on se, että torjutaan syrjintää työelämässä. Sehän johtaa naisten köyhyyteen myöskin. Eli meidän pitää koordinoida vanhempainlomia, äitiyslomia, isyyslomia, jotta voidaan torjua tilanteita, jotka johtavat epävarmoihin työsuhteisiin. Ja kolmas suositus. Meidän täytyy miettiä minimipalkkaa. Sillä tavalla voidaan myöskin torjua köyhyyttä. Eli mietinnössä nyt ei vaadita, että olisi minimipalkka, vaikka olisi voitu niin tehdä, vaan haluamme, että nyt analysoidaan minimipalkkajärjestelmiä Euroopassa ja katsotaan hyviä käytänteitä tässä asiassa. Ja neljäs asia, kun ei tunneta hyvin ilmiötä, niin silloin on vaikea löytää ratkaisuja Eli meillä pitäisi olla luotettavia tilastoja köyhyydestä Euroopassa tällä hetkellä. Ja meillä pitäisi myöllä oskella lapsitakuu, niin kuin meillä nyt on tämä nuorisotakuu. Eli silloin, kun on tällaisia köyhyysalueita Euroopassa, niin meillä pitää olla erityisbudjetteja ja toimintasuunnitelmia, joilla voidaan puuttua lasten köyhyyteen. Ja sitten vielä mietitöistä juuri keskusteltiin. Haluamme sosiaalisia hintoja tärkeille, elintärkeille asioille, kuten energialle, vedelle. Sitä kautta ihmiset eivät saisi joutua köyhyysloukkuun. Ja meidän pitää myöskin verotuksen kautta torjua köyhyyttä. Ja haluaisin kiittää nyt kaikkia kollegoita, jotka olivat mukana mietinnön laatimisessa. Meillä oli rakentavaa keskustelua ja toivottavasti suuri enemmistö tukee tätä mietintöä. Se olisi selkeä merkki komissiolle. Kiitos. Ähm. Paljon kiitoksia. Nyt minä olen vaikeassa tilanteessa, sillä meillä on nyt menettelymän puhujalistaa ja minulla on hyvin paljon puheenvuoropyyntöjä. Useat kollegat ovat pyytäneet siis puheenvuoroa nyt aion toimia niin, että ne, jotka ovat ensiksi ilmoittautuneet, saavat puheenvuoron. Ja ne, jotka jo saivat puheenvuoron toisessa menettelyssä, niin eivät saa puheenvuoroa. Edustaja Soil. Kiitoksia, puhemies. Tämä mietintö nostaa esiin äärimmäisen tärkeitä asioita, jotka ilmeisesti osoittavat sen, että Euroopan unionin jäsenvaltioissa köyhyysvaara koskee pikemminkin naisia kuin miehiä. Tämä on nyt kuudes Ähm, mietintö vuonna 2016, joka käsittelee tätä samaa aihetta vähän eri kannoilta. Mielestäni tässä ei tuoda mitään uutta kuitenkaan esiin. Vanhempia ja lapsia syrjitään. Vanhempia siksi, että he huolehtivat lapsistaan sen sijaan, että tienaisivat rahaa ja säästäisivät rahaa eläkerahastoihin. Minä katson, että äitien ja ä, niitä äitejä ja isiä, jotka huolehtivat lapsistaan, syrjitään, koska tuota kotityötä ei arvosteta yhteiskunnissamme. Ja niin pitkän kuin on näin, niin naisia syrjitään. Edustaja Sani. Paljon kiitoksia puheenvuorosta, puhemies. Tämä mietintö on todella tiukka ja tosiseikat osoittavat, että naiset ovat kärsijöitä yhteiskunnassa. Heitä syrjitään moninkertaisesti. Ennen minäkin tein aloitteita, jotta naiset saisivat paremman mm, aseman, jos he joutuvat rikoksen uhriksi. Siksi naisia pitäisi suojella paremmin Euroopan unionissa. Meidän tulisi tehdä tästä automaattista. Tämä pitäisi tehdä myös sosiaalialalla. Tosi seikat ovat hyvin samankaltaiset kaikissa Euroopan maissa. Kiitoksia. Kiitoksia, edustaja Jurek. Pani przewodnicząca. Ubóstwo i e, Kiitoksia. Köyhyys ja naisten asema ovat tärkeitä sosiaalikysymyksiä. Me tunnemme tämän puolessa liiankin hyvin, koska tällä hetkellä siellä on pilottihanke, jolla tuetaan naisia, jolla parannetaan siis naisten asemaa. En tiedä, miksi tässä mietinnössä äärivasemmisto on ottanut esiin asioita, jotka eivät nyt liity tähän asiaan. Miksi tässä puhutaan siitä, että pitää tunnistaa myöskin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöperheet? Mitä ovat interseksuaaliset perheet? Missä Euroopan maissa nämä ilmiöt on tunnustettu? Ei tässä ole kysymys siitä, että avioliitto kuuluu kaikille. Ei näitä asioita ole määritelty, ja tämä nyt osoittaa, että kyseessä on vallankumous, joka on tuhoamassa maailman, jolle olemme vapautamme velkaan. Kiitos. Bilbao Barandika, képviselőasszony. Edustaja Bilbao Barandika, olkaa hyvä. La pobreza. Köyhyys äh, Euroopassa on edelleen, äh, sillä on naisten kasvot. Me tienaamme työmarkkinoilla vähemmän rahaa ja näin ollen eläkkeemme ovat pienempiä. Me huolehdimme kotitöistä ja perhe, perheestä lähes yksin ja näin äh, menetetään kyllä hyvin paljon potentiaalia ja kapasiteettia. Kaikkien eurooppalaisten tulee saada koulutusta, terveydenhuoltoa ja meidän on huolehdittava siitä, että äh, kun kaikki osallistuvat työmarkkinoille, niin myös tuottavuus paranee ja yritysten tilanne paranee. Tarvitaan tosiaan myös tuo eurooppalainen lapsitakuu. Minä en hyväksy niitä leikkauksia, joita säästö ohjelmat ovat pakottaneet toteuttamaan Itse asiassa Baskimaa on Euroopan viidenneksi tasa-arvoisin alue ja siellä on jo toteutettu näitä toimia. Kiitos. Kiitoksia puhemies. Euroopan unionin täytyy nyt tasata neoliberaalin politiikkansa seuraukset. Köyhyyden lisääntyminen on Euroopan ohjausjakson muistioiden ja säästöpolitiikan seurota. 25 prosenttia Euroopan unionin niistä 100, yli 120 miljoonaa kansalaista ovat köyhyysvaarassa. Epätasa-arvo on lisääntynyt. Tämä erityisesti vaikuttaa naisiin ja tämä johtuu julkisten palvelujen yksityistämisestä mm, ja työmarkkinasopimusten purkamisesta. Köyhyyttä on torjuttava, naiset on otettava taloudellisesti mukaan. Tämä onnistuu ainoastaan sorron poistamisella. Me tarvitsemme julkisia palveluja, erityisesti sosiaaliturvan ja terveyden alalla. Edustaja Sebastian. Muchas gracias, señora Kiitoksia, puhemies. Ennen kaikkea haluaisin onnitella esittelijää. Tämä on tarpeellinen ja rohkea mietintö. Tässä on selkeä viesti, eli säästöpolitiikka on ollut kammottavaa ja täytyy muistaa, että komissio on johtanut tätä politiikkaa. Tämä on kohdistunut erityisesti naisiin. Naiset ovat haavoittuvaisempia, kun julkisia palveluita lakkautetaan, esimerkiksi terveydenhuoltoa, koulutuspalveluita. Naiset kärsivät tästä enemmän ja tämä osoittaa, että tasa-arvo, josta ollaan niin ylpeitä Euroopassa, on pelkkä harhakuva. Ei ole tasa-arvoa, meillä on vielä paljon tehtävää. Ja tämä koskee miljoonia naisia, joita syrjitään ja jotka kärsivät enemmän, koska tasa-arvopolitiikka on jäänyt paperille, teorian tasolle. Ja toivottavasti huomenna sitten nämä suositukset, jotka ovat mietinnössä, otetaan huomioon komissiossa. Kiitos. Arnon Seuraavaksi Arno. Kiitos puhemies. Euroopan parlamentti puhuu köyhyydestä ja sukupuolisesta syrjinnästä. Voisiko olla, että ihan yli viisi minuuttiakin olisi voitu käyttää tällaiseen tärkeään keskusteluun, kun puhutaan tasa-arvosta, niin kyllähän tässä vielä EUlla on paljon tehtävää. Meillä yhdistyneessä kuningaskunnassa esimerkiksi tutkimusalalla meillä on kuusi 25 maailman parhaasta yliopistosta, mutta myös naisten osuus on meillä tutkijoina huomattavasti suurempi kuin Äh, Euroopan unionissa ja vuodesta 1970 meillä on ollut sama palkkalaki kolme vuotta ennen kuin tulimme edes EU-jäseniksi. Meillä on 52 viikkoa äitiyslomaa. Äh, eu 14 äh, viikkoa keskimäärin. Ja me tuemme naisia, eli kun ajatellaan Euroopan unionia, niin onko se todella osa ratkaisua? Taitaa olla pikemminkin osa ongelmaa tai ongelma. Kiitoksia edustaja Korvin. E, ja chciałem wszystkim zauważyć, że kolega powiedział, że żyje w Europie 120 milionów. Haluaisin sanoa, että kollegani sanoi, että on 120 miljoonaa köyhää ihmistä ja että puoli äh, miljoonaa ihmistä elää Puolassa ja 29 miljoonaa naista. Ilmeisesti on enemmän ö, köyhiä miehiä kuin naisia, mutta naiset ovat köyhiä, koska heille ei opetettu olemaan kunnon äitejä ja vaimoa. Heille opetettiin kaiken maailman turhia asioita, kuten sukupuolinäkökulmia. Te ette kuunnelleet näitä lukuja. 64 miljoonaa naista elää köyhyydessä ja 120 kokonaan. Nämä 27 koski köyhiä lapsia Euroopassa. A kiigazítást és a pontosítást a Sort Suica képviselőasszony zárja. Edustaja Surica on viimeinen puhuja. Eh, Kiitoksia Olin varjoesittelen tämän mietinnön osalta. arena ja minä teemme hyvää yhteistyötä. Olemme samaa mieltä naisten köyhyyden syistä, mutta ikävä kyllä huolimatta siitä, että meillä oli hyvää yhteistyötä, niin me emme saaneet aikaan kompromisseja ja minun ryhmäni ei pysty tukemaan tätä mietintöä koska siellä on monia arkaluontoisia kysymyksiä, joiden ei pitäisi olla tässä mietinnössä. Eivätkä ne suoraan liity naisten köyhyyden syihin. Tässä ei ole noudatettu kansanpuolueen periaatteita ja erityisesti viittaan toissijaisuusperiaatteeseen ja tiettyihin elementteihin – joiden mielestäni ei pitäisi olla mukana tässä mietinnössä. Eli tästä syystä me emme tue tätä mietintöä, mutta tietysti haluamme kitkeä naisten köyhyyttä. Kiitoksia. Sitten vielä ihan viimeisenä eh, edustaja Toms. Kiitoksia. Useamman vuoden ajan Euroopan unioni on torjunut sosiaalista syrjäytymistä ja köyhyyttä ja meidän poliittinen ryhmämme eh, vastustaa kaikenlaista köyhyyttä, mutta meidän on pidettävä mielessämme, että naiset ovat suuremmassa vaarassa ja heitä syrjitään hyvin paljon. Siksi heihin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Osa tästä mietinnöstä on erittäin hyvä ja tuen sitä, mutta ei ole hyväksyttävää, että tarpeellisissa päätöslauselmissa aina uudelleen otamme mukaan ideologisia elementtejä. Sitä ei voi hyväksyä. Työmarkkinapolitiikan on oltava sellaista, että se antaa tasa-arvoiset mahdollisuudet kaikille, kun on kyse työpaikoista, palkkauksesta, eikä syrjintää, ei myönteistä eikä kielteistä syrjintää pitäisi olla, mutta unohditte läheisyysperiaatteen, kuten kollegani sanoi ennen meitä minua ja siksi emme pysty tukemaan tätä mietintöä. Kiitoksia. Ja nyt komission jäsen, teillä on puheenvuoro. Madam President. Puhemies, kiitos. Haluan aloittaa kiittämällä esittelijää Areenaa tästä mietinnöstä. Köyhyys, köyhyyden sukupuolinäkökulma ja sen vaikutus yhteiskuntiin. Me haluan myös kiittää suosituksista tässä mietinnössä. Naisten työllisyysastehan on noussut. Viime vuonna se oli noin 64 prosenttia, mutta naiset ansaitsevat vähemmän ja ovat aliedustettuja työmarkkinoilla ja tämä tarkoittaa sitä, että heidän taloudellinen tilanteensa on epävarmempi kuin miesten. Niin kuin kuulimme, useammat naiset kuin miehet elävät köyhyydessä Euroopan unionissa. Ennen niin kuin esittelijä totesi, köyhyyden vaara on erityisen korkea yksinhuoltaja aitien kohdalla ja myös ikääntyneiden naisten kohdalla. Naisten alempi palkka se, että he usein työskentelevät osa-aikaisesti tai keskeyttävät uransa, johtavat myös alhaisempiin eläkkeisiin. Naisten eläkkeet ovat 40 prosenttia alhaisempia kuin miesten ja on myös naisia, joilla ei ole eläkettä lainkaan. Viime kesänä neuvosto hyväksyi päätelmät eläkekuilun umpeen kuromisesta työllisyys- ja sosiaalipolitiikan keinojen kautta kolmatta osana talouden ohjausjaksoa asiaan puututaan. Euroopan unioni on sitoutunut sukupuolten tasa-arvoon kaikissa aloitteissaan ja tasa-arvoa pyritään ajamaan muun muassa lisäämällä naisten osuutta työmarkkinoilla, vähentämällä palkkakuilua ja eläkekuilua – ja tekemällä naisista taloudellisesti riippumattomampia. Me seuraamme hyvin tiukasti asian kehittymistä ja maakohtaisissa suosituksissa olemme myös puuttuneet tähän asiaan erityisesti niissä maissa, joissa haaste on kaikkein merkittävin. Myös perhe- ja työelämän ö, yhteensovittaminen on tärkeä kysymys niin, että naiset, jotka haluavat täysimittaisesti osallistua työmarkkinoille, sen voivat tehdä. Mehän teimme aloitteen viime vuonna työ- ja perhe-elämän yhteensovittamisesta. Ja me pyrimme todella tukemaan muun muassa joustavia työskentelymahdollisuuksia sekä sitä, että on lastenhoitopaikkoja. Sitten tämän uuden aloitteen lainsäädäntöehdotukset ovat tulossa myös nekin piakkoin vielä ennen vuoden loppua. Kolleganihan ovat näistä vastuussa komissio aikoo luoda eh, sosiaalisen pilarin Euroopan unionin ja sukupuolten tasa-arvo on sen yksi eh, ulottuvuus ja tähän liittyy tietenkin naisten asema työmarkkinoilla. Reiluus, mikä nyt oli tässä mietinnössäkin punaisena lankana ja ohjenuorana, on äärimmäisen tärkeää se, että kukaan ei jää kyydistä me todella jatkossakin tuemme sukupuolten tasa-arvoa Euroopassa kaikin tavoin. Kiitos. Kiitoksia näistä loppupuheenvuoro.